Seuraava kohta esityslistassa ovat yhden minuutin puheenvuorot. Artiklan 150 työjärjestyksessä mukaan. Minulla on tässä lista näistä yhden minuutin puheenvuoroista ja vuorollaan pyydän jokaista pitämään tämän puheenvuoron. Ensimmäisenä puhuu herra Adam Kosa. Minuutti, olkaa hyvä. Pan Adam Kosa. Herra Adam Kosa. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném felhívni a... Herra puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että Lissabonin sopimukseen kuuluu ihmisoikeus, yleiskirja, ja tämä vaikuttaa meihin meihin, jotka kärsimme erilaisista vammoista. Tässä sanotaan, että ketään ei saa syrjiä suoraan tai epäsuorasti, jos hänellä on esimerkiksi vammainen lapsi tai lähiomainen. Nyt tämä on mukana perustamissopimuksessa ja sen vuoksi ketään ei enää vammaisuuden vuoksi voi syrjiä. Toisekseen kristillisdemokraattisten arvojenkin mukaisesti kaikkien vammoista kärsivien ihmisten täytyy saada osakseen kunnioitusta. Pyytäisin teitä huomioimaan tämän seikan ja pyytäisin teitä myös tukemaan vammaisten interryhmän jär- perustamista. kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten Jaroslav Kalinovski minuutti. Kiitoksia puhemies. EU, jossa joka seitsemäs kansalainen kuuluu kansalliseen vähemmistöön, voi kehua sillä, että heidän oikeuksia hyvin puolustetaan. Eräänlainen motto EU-ssa tämä moninaisuus yhtenäisyydessä, sitä kannattaa painottaa. Jokainen meistä tässä salissa tietää, että todellinen demokratia hyväksyy tai se voidaan tunnistaa siitä, miten se kohtelee vähemmistöjä. Lissabonin sopimus asettaa tällaisen sitoumuksen, että täytyy kunnioittaa vähemmistöjen oikeuksia ja perusoikeuskirja kieltää kaikenlaisen syrjinnän syntyperän, etnisen syntyperän tai vähemmistöön, kansallisen vähemmistöön kuulumisen perusteella. Valitettavasti on vielä maita, joissa näistä sitoumuksista huolimatta eivät kohtele vähemmistöä asianmukaisella tavalla. Myös Liettua on EU-liittymisen e EU jälkeenkin kohdellut huonosti puolalaisia vähemmistöjä. Uje. Kiitoksia. Sitten Jarasalo Vensa, minuutti. Puhemies. 14. lokakuuta Euroopan komissio julisti strategiansa laajentumisesta. Siinä käsitellään Balkanin ja Turkin ehdistystä talouskriisin yhteydessä sekä tärkeimpiä ongelmia, joiden näiden maiden täytyy lähitulevaisuudessa painia. Turkin delegaation puheenjohtajana haluaisin kehottaa Turkia siihen, että jatkaa pyrkimyksiä uudistusten puolesta, joiden tarkoituksena on täysin maan demokratisointi sekä nopea ratkaiseminen, konfliktien ratkaiseminen naapurin kanssa. Liittymisneuvottelut ovat asettaneet sellaisen asteen, jossa Turkia pitää vielä kovemmin vaatia jäsenyyskriteerien täyttämiseen. Liittymisperspekti pitäisi olla kannuste demokratian ja ihmisoikeuksien kunnittamisen osalta sekä, että maata edelleen modernisoidiin ja otetaan, hyväksytään EUn standardit ja saavutetaan. Kiitoksia. Pan, ma- Herra Mark Tarabella, minuutti. No, mesdames et messieurs, chers collègues. Hyvät kollegat. Joka kuudes sekunti lapsi kuolee jälkeen maailmassa ja nyt on miljardi ihmistä, jotka kärsii huonosta ravinnosta, nälästä. Tämä tuli esille Pittsburghin huippukokouksessa G20 kokouksessa syyskuussa. Tässä huippukokouksessa 20 miljoonaa dollaria ilmoitettiin tueksi, maataloustueksi kehitysmaille. Näin tehtiin myös G8-kokouksessa Aquilassa. Kuitenkin Rooman viime viikkoinen kokous FAON puitteissa osoitti aivan toisaalta todellisuutta. Siellä oli se ei saanut, pystynyt ratifioimaan näitä toimenpiteitä. Ei olekaan hämmästyttävää, että mihinkään lukuihin ei päästy. Tässä tekstissä on kuitenkin 40 artiklaa, 44 miljardia vuodessa pitäisi antaa maataloudelle köyhimmissä maissa. Tämä on FAON mielestä välttämätöntä. Mm loppupäätöksessä vain kiitetään G20 lupauksia. Pahoittelen tätä kaksinaispuhetta ja sitä, ettei pystytä täytäntöön painamaan näitä toimenpiteitä. puhemies, lopettaisin siihen, että tarvitaan valtavasti kärsimättömyyttä odottamaan sitä, mikä ei koskaan saavu, niin kuin ranskalainen komikko on sanonut. Herra la situación en el Sáhara Occidental es muy grave. Las alertas del Observatorio para los... Ihmisoikeustilanne Asturissa muu ansaitsee uskottavuutta. Nyt on seitsemän vangit, jotka odottavat tuomiotaan poliittisia va- vankeja, kidutusta. Sahrov-palkinnon saaja kandatti Sahrawi alue kärsii tilanteesta EU ministeri Malmström, Euroopan komission jäsenet ja uudet virat neuvostossa, heidän kaikkeen pitäisi EU-ssa toimia sen puolesta, että tämä kärsivä ihmisjoukko saisi jotakin. Berliinissä mm, on tavallaan uusi muuri ra- rauhaa vastaan. Meidän pitäisi pystyä säilyttämään näiden ihmisten henki. Eh, dziękuję panu. Kiitoksia. Herra Karl Haglund, minuutti. Tack, herr talman. Kiitos eh, puhemies. Viime viikkona olemme jälleen saaneet raportteja siitä, miten huonosti Itämeri voi ja sen vuoksi haluaisin aiheesta tänään puhua. Ja myös ehkäpä sen vuoksi, että meillä oli sovittelu neuvoston ja parlamentin kesken viime viikolla ja aiheena oli vuoden 2010 budjetti. Ja tässä budjetissa on mukana se 20 miljoonaa euroa eh, EUn Itämeren strategialle, jonka parlamentti lisäsi budjettiin. Ja sen vuoksi haluaisinkin kehottaa komissiota nopeasti saamaan aikaan oikeusperustan Itämeren strategialle niin, että nopeasti voitaisiin ottaa käyttöön nämä Itämeren strategian varatut rahat. Ja kuten mainitsin, nämä viimeisimmät raportit osoittavat, että on kiire, täytyy tapahtua paljon ja nopeasti. Toivon todellakin, että me kaikki kykenemme toimimaan nopeasti. Tämä vaatii aktiivisuutta meidän puoleltamme, mutta myös neuvoston ja komission puolesta. Kiitos. Bardzo panu dziękuję. Kiitoksia puhemies. Torstaina olin Tunisissa siellä kirjailija Taufik Ben Brick oli oikeudessa. Häntä syytetään Tunisiassa hyvin ihmeellisistä asioista. Kaikki tässä ymmärtää, mistä on oikeasti kysymys. Vaalien jälkeen, jotka pidettiin 25. lokakuuta niin sanotulla tavalla, on jatkuvasti tapahtunut väärinkäytöksiä ihmisoikeussuuntelta vastaan. Pitää tuntea hyvin tämä maa. En ole todennäköisesti herra Benali 25. lokakuuta ryhtyi sellaiseen toimenpiteen, että, äh, että ja tämä tapahtuu yleisessä välinpitämättömässä ilmapiir- ilmapiirissä. Komissio, joka ei ole tehnyt yhtään mitään, ilmeisesti se ei ole pyrkynyt antamaan poliittista viisumia hänelle. Nyt pitäisi puhua aivan suoraan asiasta. Me olemme syyllisiä siitä, että emme ole auttaneet vaarassa olevia henkilöitä. Mitä odotetaan suurlähetystöltä ja komissiolta, jotta he voivat voimakkaasti puuttua asiaan niiden sopimusten nimissä, jotka sitovat meitä. Olemme tehneet sopimuksen tunnisen kanssa me toimme aivan vastoin omia sitoumuksiamme ja periaatteitamme. Kiitoksia. Herra Valdemar Tomaszewski. Pan Joao Ferreira. Herra Joao Ferreira o acordo comercial assinado no passado dia quatro entre a união europeia e israel visando a liberalização do comércio de. eun ja israelin välinen eh, sopimus eh, jossa on kysymys eh, maataloustuotteista ja maataloudesta. Tämä äh, ei ole mielestäni hyväksyttävää. Tässä on kysymys tällaista neoliberaaleista toimista maataloudelle ja kalastukselle, mutta tilanne on vielä pahempi, jos tällaista politiikkaa käytetään äh, maiden suuntaan, jossa on rikottu kansainvälistä lakia, jossa ei kunnioiteta Palestiinan kansaa ja jossa äh, rikotaan näitä ihmisiä kohtaan. Tässä on kysymys rikkomuksista ihmisoikeuksia vastaan, samoin kuin kansainvälistä oikeutta vastaan. Me haluaisimme, että tämä sopimus perutaan, koska kysymyshän on siitä, että israelilaiset tuotteet pääsevät markkinoille. Meidän täytyy olla solidaarisia Palestiinan kansan kanssa ja äh, tukea heitä vapaassa maan perustamisessa. Ten. Kiitoksia. Sitten Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Avestrolla venäläinen pakolainen Hilmat hilmattain kertoi, minkälaista yhteistyötä leipäpuolueen ja neuvostoliiton välillä oli kylmän sodan aikana dokumentissa todetaan, että 80-luvun Neil Kinnock, joka johti silloin oppositiota, otti yhteyttä Gorbatsoviin sellaisten lähettiläiden kanta nähdäkseen, miten Kreml vastaisi siihen, että Leivo lopettaisi soveltamasta ohjusohjelmansa. Jos etsitään Hyväksyntä, kun ajatellaan hänen puolueensa puolustuspolitiikkaa, ja jos hänet valitaan Britannian puolustuspolitiikasta oli kysymys. Jos tämä on totta, niin Lordi Kinok olisi syyllistynyt petokseen. Asiakirjat, jotka ovat nyt saatavissa, niitä pitää tutkia mahdollisimman korkealla tasolla brittiviranomaisten toimesta. Ja Lordi Kinok, kun hänelle pitää antaa tilaisuus vastata näihin neuvostoaikaisiin todisteisiin. Dziękuję panu bardzo. Kiitos paljon. Haluaisin muistuttaa niille, jotka nyt pyytävät puheenvuoroja, minulla on listalla 79 henkilöä ja puheenvuoron saa 30-35. Listallani on 79 nime. Tässä puhemies näyttää. Joten pahoittelen kovin, en voi ottaa puheenvuoropyyntöjä vastaan. Herra Chabasogoro. szomorú hogy a kisebbségek kollektv jogfosztására. Kiitos puhemies. On eh, minustani ikävää, että vähemmistön oikeudet ja vähemmistön kielioikeuksia sorretaan. Haluaisin kiittää puhemiestä siitä, mitä te eh, olette tehneet eh, Slovakiassa. Laki, kielilaki on vain yksi osa tätä Tsekistähän te tiedätte Benesse äh, lain perusteella jo, että se laadittiin kollektiivisen synnin äh, pohjalta. Ja äh, nyt on kysymys siitä, mitä Tsekissä tehdään, ja me toivomme, että Euroopan tulevaisuus ei tavallaan lähde tähän äh, mukaan, vaan että huolehditaan vähemmistöjen oikeuksista ja alueellisesta autonomiasta. Rova Anna Zaborska. E, Kiitoksia, puhemies. 20. marraskuuta oli 20. vuosipäivä Euroopan lastenoikeusyleissopimuksen osalta. Demograafinen muutos, ammatti- ja kotielämän yhteensovittaminen, köyhyyden torjuminen, sukupolvien välinen solidaarisuus vaativat sitä, että politiikka-alueet, siellä tarvitaan sitä tietoa, jota kansalaisjärjestöt voivat tarjota. Lasten oikeuksien sopimus määrää että lasten pitäisi kasvaa perheessä. Lasten ja perheen suojelun interryhmä parlamentissa on ryhmä, jossa on monista puolueista jäseniä ja vetoan, että kaikki jäsenet tätä interryhmää tukevat poliittisissa ryhmissään. Se mahdollistaa sen, että hyvän työn jatkaminen on mahdollista. Sitten edustaja sarvu minuutti situaia comunităii româneti din italia. kiitoksia puhemies romanilaisyhteisön tilanne italiassa huolestuttaa meitä yhä enenevässä määrin. koko eurooppa jo tietää millä tavalla on syyllistetty koko yhteisöä tiettyjen henkilöiden takia. Ihmiset pelkäävät siellä, kärsivät. Tässä joitakin esimerkkejä. Lehdistössä kerrottiin järkyttävää törkeästä syrjinnästä. Telef- puhelinyrityksen johtaja suosteli työntekijöilleen, etteivät he tekisi sopimuksia romanialaisten kansalaisten kanssa. Ja romanialainen, jota jota kutsutaan romane, romaneksi, hän oli loukkaantunut ja hän kuoli tielle ilman, että kukaan pyrki auttamaan häntä. Tässä jotakin esimerkkejä romanialaiset kärsivät tämän tyyppisistä asioista päivittäin. Mielestäni Euroopan tasolla, tasolla täytyisi kiinnittää huomiota Italiassa tähän asiaan, hallituksen huomiota, jotta tämä syrjintä heitä kohtaan loppuisi välittömästi. Kiitoksia. Sitten herra Derek Boger. Thank you, Mr. President. I was going... Kiitoksia puhemies. Minä aioin puhua siitä, kuinka tärkeää rakennerahastot Euroopassa ovat Walesin kaltaisille alueille vuoden 20 jälkeen, mutta puhemies, minun täytyy, täytyy reagoida herra Bagnorin aikaisempiin kommentteihin tästä arvokkaasta brittipoliitikosta ja entistä komissionista jos syyllistän hänet petoksesta, niin uskon ainakin, että parlamentissa kielessä pitäisi hiukan varoa tästä kielenkäyttöä ja pyytäisin, että nämä huomiot, kommentit pois, puhemies. Jos ei hän itse tätä tee, niin teidän pitäisi pyytää puhemies, että hän näin toimii. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu. Kiitoksia. Sitten pyydän, että herra Ivo Weigl pitäisi puheenvuoronsa. Nick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 rakas henkilöllä on sanottavana. Tämä tulee olemaan varsinainen testi myös meille, samoin kuin vastaus siihen kysymykseen, minkälainen prosessi EUlla voi olla lähi rauhanprosessissa ja voiko EUlla ylipäätään olla siellä aktiivista roolia. Tähän mennessä meillä ei ole paljon menestystä ollut ja kollega, joka täällä aikaisemmin puhui, käsittelikin tätä yksityiskohtaisesti. Palestiinassa kehä jatkuu. Palestiinalaiset hyökkäävät Israeliin, israelilaiset vastaavat eh, näihin hyökkäyksiin ehkäpä liian voimallisesti ja uhreja syntyi paljon. Minusta meidän ei pitäisi eh, jättää eh, huomiotta ja valvomatta Israelia. Chris Davis. Sitten Chris Davis, olkaa hyvä. UK on sotilaat ja monetkin muun Euroopan kun sotilaat taistelevat ja kuolevat Afganistanissa Meille kerrotaan, että syyt on se, että, pidetään, että turvallisuus, alkaidan paluun estäminen, demokratian suojeleminen, huumeiden torjunta, naisten oikeuksien tukeminen. En ole enää vakuuttunut tästä selityksestä ei ole selkeä poliittista strategiaa enää. Ja en tiedä, mitä sotilaattelemme kummalla halutaan saada aikaan. Minulla on se tunne, että läsnä olemme siellä lisää vaaroja. Islamiset ääri, ääri Ainekset voivat meitä petkuttaa ja äh, huomeparonit johtavat siellä sisäsotaa. Meidän äh, toimemme siellä tukevat länsi vastaista islamilaisia uskomuksia. Tarvitsemme strategiaa, meidän täytyy puhettelevainen kanssa, meidän täytyy tukea sopua ja yrittää laajentaa nykyisen hallituksen pohjaa ja täytyy olla valmis vetämään sotilamme Afganistanin maaperältä pois. pani Isabel Durand. Monsieur le Président. Euh, Puhemies, te tiedätte sopimus Belgian ja GDF-suosin välillä tehtiin 2009. Tässä sen monopoli jatkuu kaksikymmentäviisi saakka. Tämä vastustaa täysin vapauttamispolitiikkaa. Tämä on myös asia, joka vahvistaa ydinvoimamonopolin ja näin on paljon vaikeampaa siirtyä uusiutuvaan energiaan ja kaikkiin toimiin, jotka tähän liittyvät. kuitenkin tiedetään, että sääntelyn täytyy olla riippumaton ja lopultakin hän myöntää markkinoiden valvonnan seurantakomitealla, jossa GDF Suez on myös mukana, joten tässä kyllä nousee kysymykset, kysymykset mieleen. Ja toivon todellakin, että komissio tähän reagoi ja osoittaa sormella niihin ongelmiin, joissa tuomari tavallaan on sekä valvojana että valvottavana. Tässä mielessä toivon, että komissio tulee toimimaan erityisesti ennen Kööpenhaminan huippukokousta, jossa energiakysymykset tietenkin ovat keskeisiä asioita, aivan erityisesti uusiutuva energia. Minä toivon, että Euroopan komissio on valpas eikä anna tämän tapahtua. Tämä on niin sanottu Pax Electrica, jonka tarkoituksena on vain vahvistaa GDF Suezin ja Elektra Bellin monopoliasema. Kiitoksia sitten herra Joe Higgins. Tomorrow tens of thousands of public sector workers in Ireland. Kymmenet tuhannet äh, julkisen sektorin työntekijät Irlannissa ovat äh, lähdössä äh, lakkoon. Opettajat ja muut ovat kyllästyneet tähän talouskriisiin ja siitä, että he ovat vastuussa ja joutuvat maksamaan kriisistä, jota he eivät ole aiheuttaneet. Haluaisin, että EU lähettäisi lämpimät terveiset näille lakkoileville työntekijöille. Irlannin hallinnolla ei ole minkäännäköisiä oikeuksia niihin toimiin, mihin se on ryhtynyt, ja työläiset siellä äh, tuomitsevat hallinnon toimet. EU äh, on äh, ollut äh, mukana äh, tässä toiminnassa ja sen vuoksi EPPn ja sosiaalidemokraattien tekemä sopimus EUn presidentistä on johtanut vielä vähempään luottamukseen ja se, että nimitetään nainen, jota ei ole koskaan valittu vaaleilla hänestä tulee Euroopan ulkopoliittinen esittäjä, edustaja ja hän esittäytyy sosiaalidemokraattina. Minun mielestäni työläisten täytyy nyt nousta ylös ja taistella tämänkin kamarin neoliberaalia enemmistöä vastaan. Herra Anders Mölzer. Puhemies, kiitos. Joka seitsemäs eurooppalainen kuuluu kansalliseen vähemmistöön. Silti vähemmistöjen suojeleminen on varjossa. Kaikkia mahdollisuuksia, toimivaltuuksia otetaan huomioon Lissabonin sopimuksessa, mutta kuitenkin ne, tämä, tässä on syytä huomioon myös, että ei pitäisi sotkeutua sisään asioihin maissa. Ranska esimerkiksi ei tunnusta mitään kansallisia vähemmistöjä. Sloveniassa on edelleen kansallisen oikeuden vastaisia päätöksiä. Itävallassa on Slovenian vähemmistö, jolla on kaikki kehitysmahdollisuudet käytössään. Nämä ristiriitaiset näyttävät mielestäni sen, että täytyy asioihin eurooppalaisella tasolla käsitellä. Jos monivuotoisuus haluaa säilyttää, niin eurooppalaisten eurooppalaisille kotoperäisille vähemmistölle tarvitaan sitovat oikeudelliset perusta. Ja täytyy osoittaa, että näistä asioista vaan puhuta, vaan että myöskin toimitaan. Joo. Kiitoksia. Sitten herra Sikerski. Juhlallisuudet jotka 10. marraskuuta Berliinissä, anteeksi 1. marraskuuta Berliinin murtumisen johtumisesta pidettiin, niin osoittivat Keski-Euroopan tietä vapauteen ja tapahtumat aikanaan siihen, että päästiin pois tästä jaosta eroon koko Euroopan itse asiassa. Berliinin muurun oli tärkeä osa tätä tietä. Mutta kun tapahtumat alkoivat Puolan rannikolta solidaarisuusliikkeen toiminnasta ja Lech Valensan toiminnasta vuonna 1980. Muistetaan myöskin Unkarin tapahtumat, Poznanin mielenosoitukset, Slovakian tapahtumat ja Gdanskin telakan tapahtumat. Monien oppositioihmisten toiminta monissa maissa he taistelivat demokratian vapauden puolesta. Osa heistä pyhti tälle elämänsä ja menetti sen. Muistakaamme myös niitä poliitikkoja, jotka osoittivat päättäväisyyttä ja mielikuvitusta demokratiaan ja vapauden ja markkinatalouden rakentamisessa. Kiitoksia. Uh, colleagues, I have an announcement. Kollegat, minulla on tiedonanto, luen sen englanniksi. Ehkä se on helpompi teille. Herra David Martins, Sin lento on myöhästynyt. Hänellähän on mietintö. Sen vuoksi pyytäisin salia, että sopisi se, että herra Marttinin mietintö, hyvin tärkeä mietintö,